2016 talousarvio koskevat neuvotteluvaltuudet. Ja annan heti puheenvuoron edustaja Fernandesille neljä minuuttia, olkaa hyvä. Vice-presidente, komissaria Georgieva, cumprimento também todos os colegas. Hyvä puhemies, hyvä komission sen hyvät kollegat, minä haluan muistuttaa teille, että EUn talousarvio on pieni budjetti. Yksi prosentti BKTstä, se vastaa 140 miljardia maksuina EUssa, jossa on nyt nähty, että sen toimivaltuudet ovat vahvistuneet, se on myös laajentunut jäsenmaiden luvulla, jos me haluamme verrata lukuja esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jos puhutaan mm, PKT, se on siellä, se on 20 prosenttia, mutta meidän budjetilla on erittäin vahva lisäarvo, suunnaton lisäarvo. 40, 90 prosenttia budjetista suuntautuu investointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä vastaa hallintomenoja ja vastaa myös toiminta. Siihen kuuluu myös toimintakulut monissa joissakin näissä valtioissa tämä budjetti merkitsee 50 prosenttia. Tälle budjetille me olemme listanneet painopistealueet työllisyys, yrityspolitiikka, aivan erityisesti PK-yritykset ja yrittäjyys, yrittäjähenkisyys. Näillä on seurauksia myös ohjelmissa. On aloittyöllisyysaloitteita, muun muassa nuorisotyöllisyys, 6 miljardia euroa 2014-2015, mutta vuonna 2016 me olimme nähneet, että tämän ohjelman pitäisi jatkua. Sen takia me haluamme voida käyttää tähän ohjelmaan enemmän rahaa. Sellaiset ohjelmat kuten Cosme Horisontti 2020 esimerkiksi, Verkkojen Eurooppa, jotka ovat ohjelmia, joiden pitää saada aina erityishuomiota, mutta emme saa unohtaa myös sisäistä solidaarisuutta. Sisäinen solidaarisuus tarkoittaa sitä, että meillä on kohesiopolitiikkaa, joka myös tukee työllisyyttä, innovaatiota, yrittäjähenkisyyttä ja tutkimusta. Ja tässä kohesiopolitiikassa tavoitteiden lisäksi tai niiden ulkopuolelta ei pidä myöskään koskaan unohtaa sitä, että kaikista köyhimmille alueille ja vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille apua. Se on tärkeä tavoite. Pitää auttaa he, niitä heidän yh, yhteiskunnallisessa nousussa, näitä alueita ja niiden ihmisiä erityisesti. Sisältällä, sisälähtöinen apu on tärkeää, mutta ei pidä unohtaa, mitä tapahtuu ulkopuolella Ukrainassa, Syyriassa. Emme saa unohtaa pakolaisia, mitä tapahtuu Välimeren alueella otsakkeet kolme ja neljä ovat erittäin tärkeitä otsakkeita. Sen takia me sanomme, että jos, jos halutaan budjettileikkauksia virastoille, ne eivät, niitä ei saa tehdä sokeasti. Me ehkä haluamme vähentää henkilöstöä. Näissä virastoissa täytyy osata ennakoida seuraamukset, mitä kustannuksia siitä voi koitua. Mm, meillä on rahoitustarkastus, meillä on virastoja, meillä on maahanmuuttovirasto. Jos me vähennämme henkilöstöä, se tulee maksamaan enemmän. Se tulee kalliimmaksi kuin mitä ehkä henkilöstövähennys säästöinä voisi tarkoittaa. Jos me haluamme pitäytyä määrärahoissa pitäytyä monivuotisessa rahoituskehyksessä, noudattaa joustavuutta, jota itse olemme pyytäneet ja jota me me toivomme, jos, johon me toivomme neuvostolta hyväksyntää ja että neuvostokin hyväksyy meidän sitoumuksemme. Silloin tämä kaikki on yhteneväistä niiden julkilausumien kanssa, joita olemme laatineet. Toivomme, että neuvosto antaa riittävästi varoja, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja varjoesittelijöitä, kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentin pitää olla erittäin yhtenäinen ja voimakas. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että hyvä komission jäsen, komission varapuheenjohtaja Georgia saisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies ja kiitos herra Fernandes siitä, että olette laatineet tämän hyvin pohditun mandaatin vuoden 2016 talousarvioesityksestä varten, siis äh, trilogia varten. Äh, kuten totesitte, monet asianosaiset ovat antaneet panoksensa tähän mietintöön, mitkä prioriteetit tulisi valita ja miksi, ja miten voisimme paremmin hyödyntää käytössämme olevia varoja tuemme näitä esittämiänne prioriteetteja. On selvää, että meidän tulee keskittyä talouden elvyttämiseen. Nämä kolme eetä, työllisyys, yritykset ja yrittäjyys. Näitä tarvitaan, jos haluamme saada aikaan talouskasvua, että voisimme parantaa kilpailukykyä ja parantaa kansalaistemme elämänlaatua. Olette antaneet tukenne komission avainaloitteille mukaan lukien investointisuunnitelma. Tämä oikaisukirjelmä on tästä osoitus. Ja tämä tosiaan perustuu saavutettuun sopimukseen, että tämä voidaan pistää eteenpäin. Ja sitten olette samaa mieltä kanssamme siitä, että vaikka talouskasvuun pyritään, niin solidaarisuudesta pitää kiinni. Meidän tulee ottaa, huom- tai ottaa kaikki kansalaiset huomioon ja myös Euroopan ulkopuolella kurissa oloissa elävät ihmiset. Jotkut joutuvat pakenemaan sotaa, heitä täytyy auttaa silläkin uhalla, että se aiheuttaa sisäisiä ongelmia EU:ssa. ssa ja tämän takia olemme tässä maksumäärärahojen yhteydessä tehneet ehdotuksen siitä, että nyt hyvin täsmällisesti määritellään ne kohdat, joissa budjettia voidaan korottaa erityisesti maksujen osalta, että nämä prioriteetit säilyvät. Meillä on 143 miljardia euroa, 1,6 prosenttia lisää kokonaismaksuissa ja olemme keskittyneet alueisiin, joissa tarpeet ovat kaikista ilme, ilmeisimpiä. Esimerkiksi otsakkeessa 4 28,4 prosenttia lisää, 30 prosenttia lisää Erasmus-ohjelmalle ja noudattamamme filosofian mukaan me kysymme nimenomaan, että mitä nyt tarvitaan. Emme enää mitään muuta oleellista kysymystä esitä ja toivomme, että parlamentti tukee meitä tässä järkevässä lähestymistavassa. Ja haluaisin korostaa vielä sitä, että parlamentin kannustamina olemme parantaneet ennusteettamme, mitä tulee näihin kykyihin. Ja tärkeää on, että mahdollisimman hyvin käytämme niukkoja resursseja, jotta voimme maksumäärärahoja hallinnoida entistä paremmin tulevaisuudessa, emmekä ajaudu enää ongelmiin, joita kohtasimme vuonna 2014. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittää teitä äh, hyvästä äänestystuloksesta, mitä tulee äh, oikaistuun talousarvioon. Ja tärkeää on, että pidämme kiinni sitoumuksistamme kansalaisia kohtaan. Jos sanomme, että aikataulussa pitäydytään, niin sitten siinä myös pitää pitäytyä ja pysytään sovituissa tavoitteissa. Minä odotan innolla tulevaa ensimmäistä trilogikeskustelua 14.7. Ja siinä sitten yhdessä voimme todella osoittaa tämän vastuullisuutemme kansalaisia kohtaan ja laitetaan rahat sinne, missä niitä eniten tarvitaan. En Kiitoksia. Ja nyt valiokuntien edustajat. Kehitysvaliokunnan puolesta edustaja Litz, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, puhemies. Esittelijänä kehitysvaliokunnan lausuntoa varten haluaisin nostaa kaksi asiaa etusijalla. Ensinnäkin humanitaarisen avun määrärahoja on nostetaan vuodelle 2016. Euroopan on erityisen monet, monia hätätilanteita käsiteltävä. Humanitaariset kriisit, kuten Irak, e, Syyria, Etelä-Sudan, mutta myös kriisit, Ukra- myös kriisit Euroopassa – Tämä ei saa tapahtua ainoastaan maksusitoumusmäärärahojen suhteen, vaan myöskin maksumäärärahojen suhteen. Vain tällä tavalla varmistaa, että määrärahat menevät heti hätää kärsiville. Toiseksi haluaisin vielä huomauttaa, että kaikki EU-jäsenvaltiot eivät ole pitäneet kiinni sitoumuksestaan, että 0,7 prosenttia BKTstä annettaisiin kehitysapuun. Tämä tavoite olisi pitänyt saavuttaa jo vuonna 2015. EUn täytyy budjetistaan ottaa riittävästi määrärahoja tukeakseen tätä vaikutusta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi työllisyysasiainvaliokunnan nimissä edustaja Kluun. Kiitos arvoisa puhemies. EMPL-valiokunnan näkemys on se, että pitää erityisesti kiinnittää huomiota työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin työllisyys, talouskasvu, yrittäjyys, yritykset, nämä ovat kaikki tuettavia asioita. Kuinka aiomme tämän saavuttaa? No ensiksi pitää antaa tukea PK-yrityksille. PK-yritykset ovat kansantalouksiemme selkäranka. 90 prosenttia yrityksistä on PK-yrityksiä Euroopassa. Ja erityisesti mikrorahoitusjärjestelmiä tulee kehittää, jotta voidaan PK-yrityksiä tukea koska eiväthän hallinnolliset elimet luo työpaikkoja, mutta niiden tulee luoda sellaiset edellytykset, että työpaikkoja voidaan luoda. Ja tietysti nuorisuustyöttömyys on erittäin vakava asia. Siihen pitää ohjata varoja tai sen torjumiseksi. Tästä pitää käydä vielä vakavaa keskustelua, kun parlamentti ottaa budjettiin kantaa. Ja tärkeää on, että kansalaisille taataan uusia taitoja, jotta he voivat oppia uutta saadakseen työtä, IT, ala, kaikki muut uudet alat, joille pitää saada koulutustukea. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ympäristövaliokunnan nimissä edustaja Lavia yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kiitämme teitä siitä, mitä olette tehnyt, mutta vielä on hyvin paljon tehtävää. Tietenkin myöskin kiitos kollega Fernandesille hänen tekemästään työstä. Budjettikokemukset viime vuosilta ovat osoittaneet, että ähm, maksumäärärahojen puute äh, usein ehkäisee sen, että tietyt ohjelmat äh, voivat käynnistyä kunnolla ja niissä on ongelmia äh, puutteita esimerkiksi LIFE-ohjelmassa. Pyytäisin Envi-valiokunnan nimessä, että kaikki ohjelmat, jotka liittyvät ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen, olisivat ainakin linjassa monivuotisten rahoitusnäkymien kanssa ja että tästä pidettäisiin kiinni seuraavina vuosina. Mm, otsakkeessa kolme liittyvät kysymykset liittyen kuluttajansuojaan suojaan pyytäisin, että niihin kiinnittäisiin erityisesti huomiota, koska niillä on suuri merkitys kansalaisten elämässä. Ja sitten vielä asia liittyen virastoihin. Envivaliokunta valvoo useita virastoja, jotka usein saavat ulkoisia määrärahoja toimintansa tukemiseen. Ja tämä on usein ristariidassa näiden virastojen toiminnan kanssa. Kiitoksia. Ja sitten teollisuusvaliokunnan nimessä edustaja Van Boswi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Vuoden 2016 talousarvioesittelijänä ITRA-valiokunnassa minä jatkuvasti vastustan niitä säästöitä, joita on nyt tehty Horisontti 2020 ohjelman tiimalta, jotta voidaan rahoittaa Junckerin ohjelmaa. Mielestäni tämä ohjelma on yksi avainesimerkki siitä, jossa Eurooppa voi tarjota lisäarvoa. Flanderi on yksi eurooppalaista johtajista tutkimuksessa ja innovaatiossa ja erityisesti eh, eurooppalaisten hankkeiden ansiosta minä jatkan jatkossakin puolan sitä, että tämä tuki säilyy. Minä en voi riittävästi sitä toistaa, että se on välttämätöntä. Minä haluan myös korostaa sitä, että ei tässä tarvita mitään erityisiä menettelytapoja, että voidaan nostaa, kasvattaa Euroopan unionin budjettia, niin kuin jäsenvaltioiden EUnkin pitää elää varojensa mukaan. Kiitos. Din partea Comisiei pentru Piață. Mitä annan puheenvuoron Rouva Kalpercille IMKO-valiokunnasta yksi minuutti. Bizottság költségvetésért felelős előadójaként úgy vélem, hogy az egységes piacnak és benne a fogyasztóügyi politikának továbbra is kulcsfontosságú és prioritás. Kiitoksia tämän esittelijänä. Olen sitä mieltä, että yhtenäismarkkinat ovat erityisen tärkeä osa budjettia ja olemme kasvun kannalla. Siitä syystä on tärkeää, että me saamme ne budjettikohdat, joita tarvitaan yhtenäismarkkinoille. Euroopan komissio on tehnyt työtä hyvien pu- hyvissä puitteistoissa. Siitä huolimatta minun mielestäni kannattaa kuitenkin korostaa sitä, että tarvitsemme tasapainoista budjettia tulliunionia varten. Ympäristö muuttuu ja meidän täytyy olla varmoja siitä, että me toimimme sen mukaisesti. Yhden lisäkunnan haluaisin ottaa esille ja se koskee yhtenäismarkkinoita. Kyseessä on viimeinen yhtenäismarkkinafoorumin vuosi ja meidän uskoaksemme se on erittäin tärkeä ja sen tulisi säilyä. Donna Spiraki, un minut. Kiitoksia ja aluekehitysvaliokunnan nimessä Spiraki minut. Euroopan Herra puhemies, arvoisa komission edustaja. Rakennerahastot ovat äärimmäisen tärkeä elementti kansantalouden toiminnassa kaikissa Euroopan unionin maissa – se on ainoa rahoituslähde niille maille, jotka juuri nyt ovat kriisitilassa. Ainoa merkittävä tekijä sosiaalisen kohesion ja talouden kannalta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä roadmap toteutetaan ongelman ratkaisemiseksi ennen kaikkea vuoden 2014 maksamatta jäämien summien osalta on tärkeää menetellä näiden osalta oikein. Kun tarkastellaan Kreikkaa, nämä on jäädytetty ja varat eivät päädy tuen saajille. Mitä tulee vuoden 2016 puitteisiin meidän on otettava uusi tilanne nimenomaan kriisimaissa huomioon. Meidän on toimittava siten, että tilanne korjaantuu jälleen. On hyvin tärkeää taata se, että rahat todella siirtyvät talouteen. Kiitoksia ja seuraavaksi kaksi minuuttia maatalousvaliokunnan nimissä Denano. Yes. Puhemies, arvoisat kollegat, haluan ensiksi ja sitten kiitokset äh, esittelijälle herra Fernandesille, äh, joka äh, onnistui neuvottelemaan ja sovittelemaan asiaa eri valiokunnan, valiokuntien kanssa. 14.7. asia palataan neuvottelujen muodossa ja niiden keskiössä on ennen kaikkea talousarvion vakaus ja sama koskee myöskin maataloutta. On hyvä, että että varoja on, mutta toisaalta taas ikävä, että budjettikohdista tehdään niihin tehdään muutoksia erityisesti maatalouskysymyksissä. Tietenkin kriisivaranto on säilytettävä, koska kriisi sattuu toistuvasti. Oli sitten kysymyksessä mikä tahansa kriisi, unionia tai maataloutta kohtaava kriisi. Mutta samanaikaisesti meidän on kuitenkin pystyttävä asettamaan katto myös elintarvikekysymysten osalta. Linjaukset ovat hyvät Maatalouspolitiikka on koko Euroopan unionin politiikasta kaikkein integroidun. Se on tärkeää ja sen eh, suhteen meidän on oltava äärimmäisen eh, tarkkana. Esimerkiksi nuorisotaku eh, osalta, joka on tulevaisuuden nimissä tärkeä. Nuorisotakun rahoittaminen luonnollisesti on äärimmäisen tärkeää. Sama koskee myöskin maahanmuuttoa, siirtolaisuutta – Tiedän, että tästä aiheesta on käyty tärkeää keskustelua täällä. Siihen on löydettävä ratkaisu ja myöskin rahoitusta. Se, että määrärahojen ja maksusitoumusten välillä on ristiriita, tästä olisi päästävä eroon. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Kadek, ei olekaan paikalla. Herra Kadek ei ole paikalla, joten siirrymme suoraan seuraavaan puhujaan. Hän edustaa kulttuurivaliokuntaa Zdrojevski, yksi minuutti. Który jesteśmy tak dumni w Europie, powinna mieć wsparcie. Kiitoksia. Tämä kulttuuri on erittäin tärkeää. Sitä tulisi meidän kaikkien tukea, ei pelkästään jäsenvaltioiden, vaan myös meidän täällä Euroopan parlamentissa. Ilman korkeakoulutusta ja kiinnostusta korkeakulttuuriin, olemme vähemmän luovia, heikompia, emmekä onnistu mm, hankkeissamme, joten kaikkein tärkein kohde on nuori asiakas, joka haluaa kuluttaa kulttuuria. Me tarvitsemme tukea yhä enemmän tämänkaltaisiin ohjelmiin, kuten Erasmus ja Erasmus Plus Äh, luova Eurooppa, kansalaisten Eurooppa-hankkeet ovat kaikki hyviä esimerkkejä. Pilottihankkeisiinkaan ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota ja vaikuttaa siltä, että myös muihin yksityisiin hankkeisiin ei ole panostettu riittävästi. Esimerkiksi hankkeet, joiden tavoitteena on kerätä ja prosessoida tärkeää tietoa kulttuuritapahtumista, esimerkiksi useista festivaaleista Euroopassa. Kyllä FMI, Donna Matera, un minut. Kiitoksia. Ja nyt naisten oikeuksien valiokunta ja Matera minut. Kiitos äh, herra Fernandesille äh, hänen tekemästään työstä. Hän on äh, todella päättäväinen ja uhrannut paljon aikaa Naisten asian valiokunnan edustajana ja valmistelijana äh, olen sitä mieltä, että kaikkia Euroopan unionin politiikkoja on vietävä eteenpäin. Ja siksi toivonkin, että kolmikantaneuvotteluissa herra Fernandes äh, puhuu siitä, miten tärkeää on saada äh, rahoitusta myöskin kosmetyyppisten hankkeiden muodossa. Ja tämä, tällä tarkoitan erityisesti naisten yrittäjyyttä ja naisten nuorisotyöttömyyden poistamista. Myöskin naisiin kohdistuvat väkivalta aiheuttaa tilanteita, jotka edellyttäisivät valveuttamista – ja erilaisia informaatiokampanjoita tasa-arvokysymysten esillä pitämiseksi. Myöskin Daphne-ohjelman rahoitus on äärimmäisen tärkeä. <clears throat> Eh, Kiitos. Nyt siirrymme ryhmien, poliittisten ryhmien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä annan puheenvuoron herra Pöögelle, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä puhemies, hyvät kollegat, tuen ehdottomasti kollegamme Jose Manuel Fernandesin mainitsemia painopistealueita ja keskityn nyt ainoastaan äm, ulkoisen kaupan valiokunnassa käytyyn keskusteluun. Olemme sitä mieltä, että budjettin on otettava huomioon kauppapolitiikan ja muuttuneen geopoliittisen maiseman äh, merkitys ja siksi sille on kohdennettava riittämiä määrärahoja. Olemme sitä mieltä, että komission eri edistys edustustojen ja osastojen kasvanut kauppaaktiviteetti on saatava näkymään ja meidän on ennen kaikkea saatava kauppasopimusten asiallinen hallinnointi, niiden arviointi ja vaikutusten arviointi entistä paremmin huomioitua. Ja tässä yhteydessä on otettava huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen erityistarkastuskertomus entistä paremmin. On ihan selvää, että tämä hyvin tunnepitoinen keskustelu globalisaatiosta tämäkin vaatii sitä, että EUlla on käytössään kattava ja tehokas viestintästrategia. Vuoden 2016 talousarviossa pitäisi ottaa myös huomioon ennen kaikkea varat Aid for Trade kauppaan sidotussa avussa vähiten kehittyneille maille, jotta voidaan antaa teknistä apua ja kapasiteettirakennusta. Tiedän, että aiemmin käydyt keskustelut eurooppalaisten aloitteiden tukemiseksi PK-yritysten saralla ovat olleet äärimmäisen merkittäviä. Suuret kiitokset. Geiers. Kiitokset. Annan seuraavaksi puheenvuoron kahdeksi minuutiksi herra Geierille. Olkaa hyvä. President, Frau... Kiitoksia puhemies, rouva varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on aiemmin ollut monta yhteenottoa neuvoston kanssa ja minä jonkin verran toivon, vähän toivon, että nyt olisimme päässeet uuteen aikakauteen. Kun tarkastelemme maksukriisiä, joka toivottavasti on nyt jo takana, Neuvosto on käynyt läpi kaikki psykoterapian vaiheet kieltämisestä, katarsikseen, parantumisen, käynnistymisen ja näin voimme nähdä tilanteen, jossa muutama viikko sitten toimielimet saivat allekirjoitettua sopimuksen siitä, miten maksukriisi saadaan hoidettua. Ja nyt toivon, hyvät kollegat, että Luxemburg puheenjohtajakaudellaan vielä tarkoin muistaa, mitä Latvian johdolla sovittiin. Tältä taustalta siis kysymys, jos ne neuvosto nyt tarkastelee tätä budjettiluonnosta ja muuttaa sitä, tekeekö se niin mielivaltaisesti, kuten olemme aiempina vuosina voineet kokea, vai onko neuvoston politiikassa tässä kohtaa jonkinlainen selvästi havaittava poliittinen painopistealue. Tämä on sitäkin tärkeämpää, hyvät kollegat, koska en kovinkaan paljon yllättynyt siitä, että komissio on esittänyt talousarvioesityksen, jossa maksut ja muut ovat monen miljoonan päässä toisistaan ja näin käy, hyvät kollegat, tilanteessa, jossa EUlla on jo muutenkin huomattavat ongelmat. Me puhumme niistä kaikilla täysistuntoviikoilla. Tarkoitan kriisiä Lähi-idässä, sortuvaa Libyan valtiota, Ukrainan kriisiä, vain mainitakseni muutamia. Jos budjetti on lukuihin kirjattua politiikkaa, niin Euroopan unionin välineiden on oltava tehokkaita. Kyse ei ole vain rahasta, vaan myös rahasta ja sama koskee myös poliittisia välineitä, joita me kehitämme. Meillä on edessämme vielä lisähaaste, koska me haluamme sisällyttää EFSin tähän talousarvioon. Me olemme sopineet rahoituksesta, joka tarkoittaa sitä, että yksi miljardi lisää otetaan marginaalista, mutta se tarkoittaa edelleenkin viittä miljardia käynnissä olevasta talousarviosta. Te voitte havaita, hyvät kollegat, että nämä haasteet ovat huomattavia ja minä toivon, että me emme enää puhu leikkauksista, vaan me puhumme nyt budjetin poliittisesta muovaamisesta. Se olisi uutta aikakautta kautta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Kölmel, minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset myös äh, Georgivalle, komission varapuheenjohtajalle tästä erinomaisesta yhteistyöstä tätä ehdotusta laadittaessa. Me Omassa ryhmässämme olemme toisaalta hyvin iloisia siitä, että tämän budjetin myötä on otettu askelia oikeaan suuntaan. Samaan aikaan olemme kuitenkin hiukan surullisia siitä, että edelleenkin jatketaan vallitsevaa asiaintilaa status quota ja tässä joudun olemaan hiukan eri linjoilla kuin edellinen puhuja, herra Gaia, jota kovasti kyllä arvostan. En ole hänen lääketieteellisestä analyysistään aivan samaa mieltä. En sano, että me lähtisimme puuttumaan maksamattomien suoritusten ongelmaan, jos meillä on samaan aikaan 143 esimerkiksi maksuissa ja meillä puuttuu 10 miljardia. Ei tämä näin itsestään ratkea. Olisin kovin iloinen, jos me täällä parlamentissa olisimme riittävän rohkeita haasteita ja voisimme saada aikaan todella rohkean uudistuslähdön lähtökohdan, ei aina vain no, poimittaisi esille näitä maksamattomia laskuja. Ähm, Ali, Kiitoksia, herra Ali, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, komissaari Georgieva, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Fernandesia tästä mietinnöstä, koska se edustaa hyvää pohjaa kolmikantaneuvotteluille. Vuonna 2016 yleisarvio osoittaa, että tässä on pysytty tavoitteissa ja vaikka maksutomukset laskevat 2,5 prosentilla, todelliset maksut ovat nousseet 1,6 prosentilla. Tämä on hyvä ja näin kykenemme myöskin kuromaan umpeen viivästyneet maksut. Arvostamme kovasti sitä yhteistyötä, jota budjettivaliokunta ja komissio Georgieva ovat tehneet budjetin luonnostelussa. Me tuemme näitä poliittisia prioriteetteja, digitaalista ja yhtenäismarkkinoita ja eurooppalaisia ohjelmia koulutukseen, urheiluun ja nuorison suuntautuvia ohjelmia. Lisäksi ESER on hyvä. Tässä kysymys on myös siitä, että olemme saaneet lisäbudjettia vastaamaan maan tuohon, maahan muuton luomiin haasteisiin yhä enemmän paineita kohdistuu siihen ja monivuotisen rahoituskehyksen katot saattavat olla vanhentuneita. Meidän täytyy siis samalla olla tietoisia siitä, että maksumarahojen lisääminen, lisääminen osoittavat, että reaalipuolella mitään todellista lisäystä ei ole ollut. Se merkitsee sitä, että EU-budjetin yleismäärä suurin piirtein säilyy samana. Onko näin ollen siis asianmukaista vähentää 4 prosentilla eh, taloudellisen, taloudellisen kohesion suunnattuja määrärahoja kun tilanne on se, mikä se on unionissa. Yleisesti ottaen tuemme budjetin päätavoitteita luoda työpaikkoja, toimia tehokkaammin maahanmuuton kohdalla. Me uskomme, että saamme parhaan mahdollisen myönteisen lopputuloksen trilogiprosessista. Kiitoksia. Very much. Suur kiitokset. noi. Suurkiitokset. Seuraava äh, Puhuin Irjadan kaksi minuuttia. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Fernandesia kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön parissa. On hyvä, että on paljon yhteisiäkin lähtökohtia, ei monia, mutta joitakin. Tässä on jonkin verran parannusta vuoteen 2016, mutta kovinkaan paljon ei ole muuttunut. Edelleen säästötoimia, samaa kielteistä politiikkaa ja uusliberaalia politiikkaa, jota budjetilla vahvistetaan. Kriisin näkyminen Kreikassa saisi olla merkki siitä, että on lähdettävä uusille poluille. Pitää ottaa huomioon ihmisten tarpeet, saada aikaan hyvää työtä ja lähdettävä kohti kestävää kasvua. Tarvitaan myös koheesiopolitiikkaa ja se on hyvin tärkeää ja se olisi pitänyt saada aikaan jo aikaa sitten näiden maiden osalta, jotka taistelevat omassa kriisitilanteessaan. Monivuotinen puitepäätös voidaan edelleenkin tehdä ja tämä 2020 ei käynnisty ennen kuin vasta vuoden 2016 puolivälissä. Me voimme vielä uudistaa monivuotista rahoituskehystä. Se on meille se, on se mitä me olemme kansalaisillemme velkaa. Kiitokset. Sitten Eero Marakal kaksi minuuttia. Puhemies, kiitokset. Paras, mitä tulevasta talousarviosta voidaan todeta, että se ei aiheuta ongelmia eikä vahinkoja kenellekään. Se on sinänsä korrektia. Niin kuin yleensä joka vuosi tapahtuu, viime hetkellä kuullaan, kuullaan äh, minkälaisia äh, nostoja äh, rahoitukseen tehdään, 2,4 prosenttia sitoumuksista ja 1,6 maksuista. Tästä huolimatta kuitenkin vielä maksamattomista maksuista jää jonkun verran maksamatta ja ne ovat peräisin jo vuodelta 2014. Ja haluamme kuitenkin LIFE-hankkeeseen suhtautua myönteisesti. Se on ensimmäinen ehdollinen hanke nimenomaan budjetin vihertämisen osalta, joten toivotamme sen tervetulleeksi. Sen sijaan suhtaudumme hyvin kielteisesti ITER-hankkeiden tukemiseen. Yli 500 miljoonaa tämän tyyppiselle hankkeelle, joka on varsin epäilyttävällä pohjalla. Samoin vuoden 2013 maksettavat ovat vielä yksi ratkaistavista ongelmista. Niin kuin Titanikin äh, orkesterijohtaja, äh, jatkamme matkaamme, äh, vaikkakaan tilanne ei ole millään tavoin rauhallinen. Esimerkiksi se Kreikan tilanne, josta tänään on käyty keskustelua, on vaikuttamassa kokonaistilanteeseen. Jos verrataan tilannetta Yhdysvaltain tilanteeseen, jossa BKT on paljon korkeammalla tasolla. Hankkeet ovat myöskin suurempia. Mutta niin kuin sanoa, meidän on pyrittävä nyt kasvattamaan työllisyyttä ja lisäämään kasvua. Tässä on siihen eväät. Herra Arnold, minuutti. No kun laiva on menossa kohti jäävuorta, niin kyllä silloin pitää kääntää kurssia. Tässä puhutaan EU-jäsenyyden kustannuksista prosenttiosuuksena BKTstä, mutta tietysti monissa maissa BKT on kolmenkertainen verrattuna verotuloihin. Lisäksi otetaan huomioon suuria määriä muutoksia, joita pitää tehdä, kun pitää soveltaa EU-lainsäädäntöä. Tässä on jälleen kyseessä samankaltainen budjetti samankaltaisen Euroopan unionin mutta jos kreikkalaiset kreikkalaisten ei opettaa meille jotain, niin se on se, että meidän ei tule toimia enää samalla tavalla. Yhä lähempi Eurooppa, Euroopan unioni. Täällä halutaan mitä hyvänsä tehdä sen eteen. Me kaikki voitaisiin kuitenkin hoitaa paljon tehokkaammin kuin Brysselin byrokratian toimista. Well, thank you. Um... Seuraavaksi Äh, Rova Montel, minut se. Vuoden 2016 äh, budjetti heijastelee Euroopan ihmettä. Äh, mitä tein, mitä haluan tehdä? Hallintokulut ovat 2,2 prosenttia, Euroopan parlamentin osalta 2,4 komission työntekijöiden palkkoja on määrä nostaa kahdella prosentilla ja osittain jopa yli viidellä prosentilla. Kuitenkin halutaan samanaikaisesti tehdä leikkauksia ja toteuttaa talouskuria. Junckerin suunnitelma ei kuitenkaan ole samalla linjalla. Pelkkä myönteishenkinen Euroopan suuntaus ei riitä. Ukraina, joka ei edes ole Euroopan unionin jäsenmaa, sille on asetettu rahoitusta kun taas esimerkiksi Kreikka on täysin erilaisessa tilanteessa. Martin Schulz on sosiaalidemokraattina taas peräänkuuluttanut demokratian vastaisia toimia. 30 sekunde. Merci infiniment. Herra Preda, puolitoista minuuttia. Kiitos. Kiitos puhemies. Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, äh, jonka osalta voin olla tyytyväinen Euroopan komission äh, ehdotuksen, koska äh, sekä sitoumukset että maksut ovat hyvällä kurssilla. Olen täysin varma siitä, että sekä kansainvälisellä tasolla että muutoin haasteisiin on mahdollista vastata Euroopan komission tekemän ehdotuksen pohjalta. Maksut ovat äärimmäisen tärkeässä osassa, kun pyritään toteuttamaan vakaussuunnitelmia, jos ainakaan osa kesken olevista ohjelmista eivät varmaankaan etene. Toisaalta meillä on keskeisiä ulkopoliittisia hankkeita, naapuruushanke, hanke, jonka osalta resursseja ei ole annettu riittävästi, jotta voisimme tukea naapurimaita riittävästi. Ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten rahoittamiseen ei ole mielestäni annettu riittävästi rahoitusta, mutta niin kuin sanottu, ulkopoliittisten kysymysten painottaminen on tärkeää. Doamna Thomas. Kiitokset. Seuraavaksi eh, Isabel Thomas, kaksi minuuttia. You have to... Mikrofoni. Uh, okay, okay. She will come afterwards. Ähm, Aha, äh, eli nyt puheenvuoro on Richard Ashworthilla, minuutti. Tässä mietinnössä puhutaan tilintekovelvollisuudesta, vastineesta rahalle ja iso, isosta pieni pienestä. Tämä on äärimmäisen rohkaiseva ja siitä kiitokseni komission jäsen Georgievalle, joka tuo tervettä järkeä ja kurinalaisuutta koko budjettimenettelyyn. Mutta olen huolissani. Tämä parlamentti on äärimmäisen yksityiskohtaisen kiinnostunut budjetin muotoilusta, mutta emme juurikaan ole kiinnostuneita budjetin toteutumisesta ja sen suorituksesta, ja tätä en voi hyväksyä. Hyvät kollegat, me käytämme veronmaksajien rahoja, eikä meillä ole mitään keinoa arvioida, saadaanko rahalle vastinetta, ei menettelyä, jolla mittaisimme tehokkuutta, eikä kunnollista valvontaa. Ja tämän seuraamuksena aivan liian usein meidän päätöksemme perustuvat poliittiselle perinnölle, eivätkä riittämiin järkevälle todisteelle. Mulțumim. Kiitos. Herra Depré, puolitoista minuuttia. Ah, madame la commissaire. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Ja se ei varmaan yllätä teitä, että haluan tukea täysin Jose Manuel Fernandesin erinomaista mietintöä. Erityisesti hän on asettanut selkeästi etusijalle nämä kolme eetä, eli itse asiassa kasvun ja työllisyyden. Te tiedätte hyvin, hyvät ystävät, että Eurooppa tarvitsee kasvua, kuten se tarvitsee leipää. Ja tässä suhteessa voin täysin varauksetta tukea sitä, että tuetaan niitä takurahastoa, joka liittyy esirin, jotta me voimme onnistua mahdollisimman hyvin Horisontti 2020 ohjelman ja verkkojen Eurooppa-välineen toteuttamisessa. Se, että vahvistamme maahanmuuttopolitiikkaa ja sen eri osia näin jaamme myös turvapaikanhakijat jäsenvaltioiden välillä tasapuolisesti. On täysin skandaalimaillista, että jotkut jäsenvaltiot, jotka kuitenkin hyödyntävät täysin sydämen rakennerahastoja, eivät kuitenkaan ota maaperälleen edes muutamaa kymmentä turvapaikanhakijaa. Pyydän, että esittelijä ottaa myöskin esille riittävän määrän varoja, joilla voidaan rahoittaa eurooppalainen turvallisuusohjelma. Terrorismi on todellinen uhka ja se jää sellaiseksi. Erityisesti Europolin täytyy saada riittävästi varoja sen torjuntaan. Ja yleisimmin ottaen tässä käyn komission puoleen, meidän täytyy myöskin lopettaa tällainen niin sanottu idioottimainen järjestelmä, jossa mekaanisesti vain moninkertaistaan virastoja ja otetaan esille sellaisia prioriteetteja, jotka ei ole mitenkään... Señor. Kiitokset, herra Urban Crespo, minuutti. numerosas enmiendas. Olemme äh, valmistelleet monia tarkistuksia, jotka mielestämme parantavat asiakirjaa. Kuitenkin me tuomme uudestaan esiin kriittisen suhtautumisemme tähän talousarvioesitykseen. Se on riittämätön ja liian äh, tiukka. Se ei ole taloudellisen kriisin haasteiden tasolla, koska sekä kurinalaisuuspolitiikka että leikkaukset ovat tähän tilanteeseen meidät viemeet. Se, että laadukasta työllisyyttä ja, ja tuottavuutta lisätään no on hyvä, mutta fossiilisten polttoaineiden käytön tukeminen ei ole hyväksi jos tällä äh, linjalla jatketaan, äh, ei päästä äh, pitkälle. Ja toisaalta myöskin Kreikan kansa on selkeä sanoisesti tote, todennut basta, eli eurooppalainen kurinalaisuuspolitiikka riittää. Nyt on syytä kuunnella kansan syviä riviä ääniä. 30 sekuntia. Kiitokset, Hybner, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Puhun perustusasiavaliokunnan nimissä. Se ei ole kovin kiinnostunut eh, sillä lailla tästä asiasta, ettäkö sillä olisi oma lehmä ojassa, mutta haluan välittää kaksi viestiä. Eräs seikka on meille erityisen tärkeä AFKO-valiokunnassa kansalaisten Eurooppa-ohjelma. Komissio on lisännyt sen rahoitusta ja toivon, että tämä lisätty rahoitus säilyy neuvotteluissa, ettei siihen puututa. Muistutan vain näistä hankalista ajoista, jolloin ei ole riittämin luottamusta. Meidän on saatava kansalaiset luottamaan, meidän on saatava ymmärrystä ja siinä tällä ohjelmalla voi olla oma lisäarvonsa. Toinen asia on Euroopan kansalaisten aloite. Sekin on merkittävä osallistuvan demokratian väline me ehdotamme, että tämä aloite, tämä aloite ja ohjelma olisi näkyvämpi ja ehdotammekin, että luodaan alakohta, joka on budjettivaikutuksiltaan neutraali, mutta tekee tästä helpommin näkyvän. Kiitos. Di, un minut. Kiitokset. Minuutti Ruomuudi. Thank you. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää edustaja Fernandesia tehdystä työstä. Ja komissaari Georgievan keskittyminen talouden elpymiseen on mielestäni hyvä. Tässä ei kuitenkaan voi olla kysymys pelkästään siitä, että tuetaan vain tämänhetkisen talouden muotoa, vaan kysymys täytyy olla siitä, että muodostetaan myös tulevaisuuden taloutta. Siitä syystä Horisontti 2020 budjetti on niin tärkeä. Ja 2016 budjettia mm, pitäisi käyttää tämän alueen vahvistamiseen. Tutkimus ja innovointi jota Horisontti 2020 tukee, on se tapa, jonka avulla voimme varmistaa hyvänlaatuisia työpaikkoja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa, jossa mukana ovat valtavat teknologiset muutokset, ja nimenomaan tämän alueen kautta voidaan varmistautua siitä, että ne sukupolvet, jotka tulevat meidän jälkeemme, kuten myös ne, jotka tänä päivänä ovat työelämässä, saavat ne työpaikat, jotka ovat niin tarpeellisia. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Kusmiuk, minuutti. Pani komisarz, zabierając głos w tej... Kiitokset puhemies komission jäsen. Haluaisin huomauttaa, että maksusitoumusmäärärahat ovat 153 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 10 miljoonaa vähemmän, jos verrataan tilannetta vuoteen 2015. Voidaan havaita, että tässä on kyseessä 2,4 prosentin ero, ja realistisesti se tarkoittaa sitä, että todellista kasvua ei ole. Ehkäpä komission on vaikea tästä syystä maksaa kaikki maksut, vaikkakin trilogissa meille on sanottu, että maksuja vähennettäisiin vuoden 2014 aikana 2,4 ja vuoden 2016 aikana 2 äh, miljardia. Äh, tämä on tietysti toivottava, mutta tästä syntyy melkoisia ongelmia, koska kaikki nämä maksamatta jääneet koskevat jo aiempia perspektiivejä ja meille syntyy huomattavia maksuviipeitä. Kiitokset sitten edustaja Albrecht puolitoista minuuttia. 2016. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Vuosi 2016 on äärimmäisen tärkeä budjettinäkökulmasta katsoen ensinnäkin. Ja ennen kaikkea me saamme nähdä, toimivatko toimintojen väliset sopimuksemme hyvin, kun kysymys on maksuista. Vuonna 2016 on tarkoitus näitä maksuviiveitä vähentää kahteen miljardiin. Ja näemme myös sen, miten tavalla otetaan uusi työskentelytapa käyttöön. Vuonna 2016 vasta näemme ensimmäiset vaikutukset niin sanotusta Junckerin rahastosta. Kolmanneksi vuonna 2016 näemme myös ensimmäiset vaikutukset, joita vuonna 2014-2020 ohjelmointikaudella on. Toivottavasti ensimmäiset maksut ja ensimmäiset tulokset nähdään. Ja yhteydessä siihen ensimmäisenä asian kotiin niin ensin on erittäin tärkeä. Tässä nimittäin tulee esille kysymys siitä, kuka hoitaa ensimmäiset maksut, niin silloin ei tule yhtä paljon ralleja kuin mitä aikaisemmin on saatu nähdä. Lisäksi meidän täytyy muokata ja uudistaa budjettiamme se, millä tavalla rahaa käytetään budjetista vuonna 2016 tähän, riippuu pitkälti siitä, minkälainen meidän tämä puolivälin arviommekin on. Tärkeä vuosi tulossa siis. Kiitokset herra Eiresku minuutti. Puhemies, arvoisat kollegat, Euroopan parlamentti on osana kolmikantaneuvotteluissa, jossa käsitellään Euroopan unionin budjettia Euroopan unionin rahoituksen on suuntauduttava investoihin ja, ja kasvukysymyksiin. Me haluamme budjetin, joka ei perustu enää kurinalaisuuden vaalimiseen, vaan työllisyyden lisäämiseen, ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, ammattikoulutuksen, pk-yritysten ja demokratian elvyttämiseen. Nämä kaikki ovat yhteisiä arvojamme. Siksi me odotamme Euroopan komissiolta entistä päättäväisempää ja avoinempaa julkisten varojen käyttöä. Ja sama koskee myöskin neuvostoa, joka on taas kerran poissa paikalta. Euroopan unionin budjetin on oltava Euroopan unionin kansalaisten odotusten tasolla. Domnu Marinescu, minuutti. Kiitokset. Seuraavaksi herra Marilensko, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Vuoden 2016 talousarviosta tullaan äh, käymään äh, neuvotteluja. Herra äh, Fernandes edustaa Euroopan parlamenttia. Tulette näin ollen puhumaan asiasta hänen kanssaan. Vuosi 2016 on rahoitukseltaan toiveita herättävä, koska rakennerahaston varoja on käytettävissä myöskin 25 miljoonaa lisää rahoitusta kohesiorahastiolle, kohesiorahastolle. Toisin sanoen neuvotteluista tulee varmaankin monimutkaiset odotukset ovat myöskin suuret. tavanomaisten neuvottelukäytäntöjen sijaan siis se, että käydään viime tipassa viimeisenä iltana keskeisimmät neuvottelut olisi nyt jätettävä käyttämättä mieluummin tasapainoinen budjetti, kohesio, rahaston rahoitus, aikaisemmat avoimet kysymykset, nämä kaikki asiat olisi otettava esiin, jollei, niin sitten ne budjettia ei ehkä hyväksytä. Anche noi este, este? Da, doamna Toma, scuzaci. Oui, monsieur le président, madame la commissaire, cette journée est vraiment une journée... Niin, Tämä on todellakin erityinen päivä. Ehkäpä komissaari ajattelitte, että olen tässä, en ole vilpi, vilpittömässä mielessä, mutta tämä viivästyminen tapahtui riippumatta siitä, että tässä on kuitenkin jo kyetty maksamaan joitakin maksuviivästysmaksuja. Me tarvitsemme liikkumavaraa, jotta voimme vähentää näiden maksamattomien maksujen määrää kahteen miljardiin. Siitä huolimatta kysymyksiä on paljon ilmassa. Ensinnäkin, onko kysymys siitä, että hyväksyykö neuvo sen, että nämä, neuvosto sen, että nämä velat voidaan maksaa ja kantaako se vastuun tässä suhteessa solidaarisesti? Se ei useinkaan käy ilmi valtionhallitusten päämiesten käsi, toimintatavoista. Lisäksi ohjelmakanteen lopussa maksamattomat maksut ovat olleet todella hankala asia ja ratkaisu tähän ongelmaan ovat kuitenkin mahdollisuus meille kirjanpidollisesti, mutta rakenteellisia ongelmia ei sillä kyetä ratkaisemaan. Ohjelmatikauden loppuun kasautuvat laskut ovat edelleenkin tosiasia ja jäsenvaltiot voivat näin tehdä säästöjä eurooppalaisen budjetin kustannuksella. Monivuoten rahoituskehys on jo vanhentunut ja kaikki tämä on unionin syytä. Tänä päivänä me keskustelemme nimenomaan tästä asiasta, sillä kyllä budjetti on kasvussa, mutta edelleenkin meillä on kaksi miljardia marginaalia, ikään kuin unioni ei tarvitsisikaan investointia. Tämä budjetti on myös painottanut tiettyjä prioriteettikysymyksiä, se on hyvä asia, mutta meidän täytyy todella katsoa todellisia tarpeitamme. Meillä on nolla euroa laitettu työttömien avustamiseen. Vielä yksi lause. Mulțumim și noi. Kiitos teille, herra Tsekovski, puolitoista minuuttia. Děkuji, pane předsedající. Prvně mi dovolte poděkovat. Herra puhemies, ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni komission jäsenelle koska komissio on luonut hyvän neuvotteluilmapiirin ja yhteistyöilmapiirin. Ja olen kovin kiitollinen komission jäsenelle siitä, että hän myös tulee säännöllisesti parlamenttiin keskustelemaan kanssamme. Haluan myös kiittää esittelijää herra Fernandesia, koska hän on käynyt myös valiokunnassamme, Libe-valiokunnassa ja nyt haluaisin sanoa muutaman sanasen tästä itse budjetista. Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen on yksi Euroopan unionin tärkeimpiä tehtäviä. Tästä syystä uskon, että tätä budjettia ei tule alirahoittaa, kuten nyt tilanne on. Libe-valiokunta yrittää juuri kasvattaa merkittävien virastojen määrärahoja, kuten Europolin, Eurojustin ja Frontexin vuodeksi 2016. On ilmiselvää, että voimavaroista on pulaa ja että tämä tilanne on jatkumassa. Ei missään nimessä voida hyväksyä sitä, että Euroopan budjetista omistetaan vain yksi prosentti turvallisuudelle. Pitäisi pohtia syvällisemmin, kuinka näin vähin voimavaroin voidaan varmistaa turvallisuus, sillä ilman taloudellisia voimavaroja se ei ole mahdollista. Ja toivon, että pyrimme eh, varmistamaan tämän neuvotteluvaltuutuksessa. Sekunde. Seuraavaksi herra Van de Kamp, eh, puolitoista minuuttia. Puhemies, suuret kiitokset. Minun luottamukseni esittelijään herra Fernandesiin on suuri, kuten myös sivuminen sanottuna rouva Georgievan. Jos nyt voitte saada tämän toisenkin aineiston helposti päätökseen, niin vuoden 2016 budjetti on yksinkertainen juttu. En voi aina oikein seurata neuvoston järjenjuoksua. Toisaalta neuvosto haluaa aina, että Eurooppa tekisi enemmän. Toisaalta kun on kyse maksamisesta, ollaan varsin pidättyväisiä. Mutta puhemies, me voimme itsekin parantaa uskottavuuttamme. Jos jotakin uutta täytyy tapahtua, on meidän oltava valmiita poistamaan joitakin vanhoja seikkoja ja siinä voisimme olla hiukan tehokkaampia. Merkille pantavaa on myös se, että nämä vuosittaiset luvut ovat aina pienemmät kuin budjetoidut luvut ja toistankin viimevuotisen vetoomukseni, että ei palautettaisi rahoja jäsenvaltioihin, vaan käytettäisiin esimerkiksi maksamatta jääneiden maksujen suorittamisen. Sitten marginaaleista. Euroopan budjetissa on vielä melkoiset marginaalit. Meidän on tehtävä budjettipuitteista joustavammat ja koska olen kansanpuolueen ryhmän liikennevastaava, haluaisin mielelläni tuoda kollegan, tuoda komission jäsenen huomioon se, että me tarvitsemme hiukan enemmän äh, rahaa. Don't beat me. Kun minut. Kiitos ja minuutti herra Kadek. Puhemies, äh, komissari arvon kollegat, äh, aluksi suur äh, kiitos herra Feransi hänen suuresta työstä. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että budjettiehdotus vastaa meidän toivomuksiamme ja odotuksiamme nimenomaan kalastusajalla. Toisaalta kuitenkin suuri osa käytettävissä olevissa määrärahoista on asetettu kalastusasiavaliokunnan toiveita vastaavaksi. Ylipäätään meri liikenne ja, ja kalastustoiminta on rahoitukselta ongelmallista ja siksi se on ongelmallista. Me pyrimme kuitenkin vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteisiin myöskin kalastusalalla ja siksi meidän on noudatettava sääntöjä. Toisaalta myöskin neuvoston olisi pidettävä kiinni siitä, että mitään vähennyksiä ei komission ehdotuksen tehdä tällä alalla. Procedura catch the eye. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa ja Meillä on viisi nimeä listalla. Herra Novakov ensimmäisenä minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Herra komissaari. Ihmiset tämän talon ulkopuolella eivät juurikaan ole kiinnostuneita näistä luvuista, vaan ovat kiinnostuneita tuloksista. Minun Käsittääkseni tässä meillä on useita suuria haasteita. Kreikan tilanne, Ukrainan tilanne, Pohjois-Afrikka ja haurastaloutemme. Kaikki niin on otettu kantaa tässä budjetista, budjetissa ja haluaisin kiittää teitä siitä. Haluaisin kiittää edustaja Fernandesia myös nuorena henkilön tässä talossa. Haluaisin kiittää myös teitä siitä, että olette suunnannut enemmän rahaa nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja Erasmus-ohjelmaan. Meidän täytyy laittaa paljon rahaa niin asioihin, jotka ovat todella tärkeitä. Toivottavasti yhä useampi tämänkaltainen budjetti on se budjetti, josta me äänestämme. Otóż wtedy, kiedy się toczy tu o budżecie Unii na 2016 rok, musimy stawiać... Puhemies, tässä puhutaan vuoden 2016 budjetista ja siksi meidän on kysyttävä perustavanlaatuisia kysymyksiä. 153 miljardia euroa. Riittääkö se? Saadaanko sillä ratkaistua Euroopan ongelmat? Uskoakseni vain osittain. Myönteistä mielestäni on se, että tulevana vuonna on enemmän varoja varattuna investointeihin ja olen myös tyytyväinen siihen, että ensimmäistä kertaa koskaan saadaan enemmän rahaa vakauteen ja turvallisuuteen, mutta tässä budjetissa on eräs merkittävä heikkous. PK-yritykset. Älkäämme unohtako, että PK-yritykset ovat se taho, joka luo työpaikkoja. Ja työpaikat ovat tällä hetkellä meidän merkittävin haasteemme, joten tarvitsemme lisää voimavaroja. Kiitos herra Tsemke. Maria, seuraava puhuja. Kiitokset. Puhumme Euroopan unionin budjetista vuodelle 2016, joka pitää sisällä maksusitoumuksia saadaan 63 miljardin euron edestä. Se on kuitenkin pikkuraha, jos ajatellaan niitä varoja, joita jäsenmailla on käytössä. Herra Draghi omaa 1,3 miljardia varoja esimerkiksi hätäapuun. Ja kurinalaisuuden hengessä yritetään rahoittaa työllisyyttä, kasvua, myöskin pk-yrityksiä olisi syytä auttaa, jotta Euroopan unionin kohesiotilanne parantuisi. Sama koskee myöskin kestävää kehitystä, erityisesti saarit-alueilla Kreikassa ja, ja muualla Etelä-Euroopassa. Tarvitaan apua. Kiitoksia puhemies. Jos haluamme, että tämä komissio on menestyksellinen, jos haluamme, että parlamenttimme menestyy, niin meidän täytyy silloin investoida talouteemme ja talouskasvuun. Tämä todistaa menestyksellisen työmme. Olen tosi vakuuttunut siitä, että kun kysymys on kohesiopolitiikasta, niin kohesiopolitiikka on tärkeä tekijä sen valtiolle. Olemassa olevat tiedot osoittavat selkeästi, että kohesiopolitiikan vaikutukset mahdollistavat useat investoinnit Euroopan unionin eri alueilla. Luonnollisestikin Junckerin rahasto on myös tärkeä ja sen täytyy olla menestyksellinen. Me emme oikeastaan voi sallia sen epäonnistuvan. Sen täytyy olla yhteinen menestystarina Euroopan parlamentille ja komissiolle. Haluaisin myös ottaa esiin makrotaloudelliset strategiat ja Adrian Ionianmeren Joniameren alueen strategian. Meidän tulisi löytää yhteinen nimittäjä makroalueellisille strategioille. Kiitokset esittelyä Roma Morvai eh, minuutti. ihu ja Tämä oli musiikkia korvilleni puhemies, kun kuulin, että vuoden 2016 EU-budjetissa on eh, mahdollistettu apu köyhemmille maille. Siis solidaarisuus rikkaampien ja köyhempien maiden välillä ilmenee näin ja saadaan enemmän yhteenkuuluvuutta, mutta tietysti on parempi puhua yleisemmin termein, joten haluaisin on jäseneltä ja esittelijältä yhtä lailla. Minkälaisin tuntuvin keinoin tätä lähdetään ajamaan? Mistä budjettikohdista on kyse? Esimerkiksi Unkarin kansalaiset. Mitä joku Unkarin kansalainen voi odottaa? Minkälaisia toimia, mitä aiotaan tehdä budjetin puitteissa, jotta jotta taloussiirtolaisuus Unkarista muualle loppuu? Mitä voidaan tehdä, jotta elintaso Unkarissa paranee? Ja mitä aiotaan tehdä sen varmistamiseksi, että tulotaso nousee? Haluaisin näihin kysymyksiin tuntuvat selvät vastaukset. Kiitokset. Annan nyt puheenvuoron Georgievalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puhemies, kiitoksia myös kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Pyrin puhumaan tiukasti ja vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka on esitetty suoraan komissiolle. Ensinnäkin meillä on ollut useita kommentteja, jotka ovat viitanneet eroihin sitoumusten ja maksujen välillä vuonna 2016 budjetista. Ja joissakin on ilmaistu huolenaiheet siinä suhteen, että tässä on 10 miljardin ero, eli sitoumukset ovat noin 10 miljardia suuremmat kuin maksut. Niin emme ehkä onnistu tätä, näitä viivästyneitä maksuja maksamaan. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että näin ei ole kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska meillä on aivan erityiset toimenpiteet, johon on ryhdytty maksusuunnitelman osana, jota parlamentti on pyytänyt, niin että voimme 24,7 mennä 20 miljardiin ja 2 miljardista seuraavana vuonna – maksamattojen maksujen määrän. Kaksi miljardia on ihan ok. Sitten se, mitä tapahtuu vuonna 2016, on se, että edellinen monivuotinen rahoituskehys ei enää meitä painosta, sillä viime vuonna se vaati meiltä sitä ja tältä vuodeltakin, että meillä olisi huomattavasti maksuja, mutta vieläkään emme ole uuden monivuotisen rahoituskehyksen paineen alla. Eli 2016 on sellainen vuosi, jolloin on ihan normaalia, että sitoumukset ovat suuremmat kuin maksut 10 miljardin erolla, kuten totesimme. Ja voin vakuuttaa teille sen, että valvomme erittäin huolella kautta budjetin täytäntöönpanon sitä, olemmeko me maksupuolella hoitamassa sitä kunnolla. Toiseksi ollaan oltu huolissaan näistä taloudellisista tiedoista, joita on hyödynnetty niiden määrien maksamiseksi, jotka liittyvät kohesioon. Mikä olisi kohesion rahoitusosuus eri maissa, kun otetaan huomioon että nämä maksut vaihtelevat huomattavasti jokaisen suhteellisen vkt osuuden mukaan. Uudelleen lasku tehdään vuonna 2016 ja se sitten taas vaikuttaa kohesion rahoitusosuuksiin myöhemmin. Kolmanneksi useat puhujat ovat tuoneet esille erittäin voimakkaasti sen, että he haluavat tämän budjetin olevan erilainen. Haluamme, että se keskittyy enemmän prioriteetteihin, että se keskittyy suorituksiin, joista Novakov puhui, tuloksiin keskittynyt budjetti. Ja me haluamme, että se on budjetti, jossa huolellisesti tarkastelemme hallinnollista puolta. Ja kyllä, me olemme menossa siihen suuntaan. Tietysti mehän olemme vähän niin kuin Queen Mary-laiva. Kurssin kääntäminen liit- ottaa, vie aikaa, mutta <clears throat> ajan kanssa nähdään, että lopputuloksia saadaan, budjetti saadaan suunnattua toisella tavalla. Myös katsotaan näitä monikertaisia etuja, joita saadaan niistä euroista, joita investoidaan. Tästä päästään erityisen tärkeisiin asioihin. PK-yrityksiin investoinnit. Näin täytyy luonnollisestikin tehdä, sillä kasvu ja työllisyys tulee sieltä. Siellä nähdään nimenomaisesti sitä, että elintaso nousee, varsinkin niissä maissa, joissa työllisyys on ollut jatkuvasti korkealla. Ja tässä suhteessa budjettiajattelussa emme yhdistä pelkästään sitä, mikä käytetään suoraan pk-yritysten hyväksi, esimerkiksi kosmiohjelman kautta, vaan myös sitä, millä tavalla Euroopan investointisuunnitelmaa ja Junckerin suunnitelmaa äh, viritellään niin, että siitä tulee tehokkaampi. Lisäksi kysyttiin siitä, mitä tapahtuu muualla, mitä tapahtuu Unkarissa tämän budjetin seurauksena. Ja käsittääkseni meidän täytyisi palata tähän yksityiskohtaisemmin. Olen jo puhunut yli aikaa, mutta tämä poikkeaa hieman edellisistä budjeteista. Siis me katsomme tämän budjetin kokoonpanoissa on tärkeä kohesioosio, rakennerahastoosio, vahva maatalousosio, koska maalla on huomattava maatalousalue. Ja lisäksi siinä nähdään, mikä vaikutelma, vaikutus sillä on, että raha otetaan, jotta voidaan investoida tämän nukkuvan likviditeetin herättelemiseen finanssialalla. Mielelläni käyn yksityiskohtaisesti läpi sen, mitä se merkitsee, jos olisin unkarilainen. Kiitoksia hyvä puhemies ja hyvä edustaja Fernandes. Jään odottelemaan innokkaasti neuvottelujamme kanssanne. Onpa sitten päivä tai yö. Tietysti mieluummin ehkä kuitenkin päivällä. Um, Hiukan mieluummin. Äh, vicepresidente, și îl rog nyt puheen äh, saa herra Fernandes, olkaa hyvä. Haluan esittää kiitokset komissaarille äh, hänen tekemästään työstä ja rakentavasta asetteestaan. Sama koskee myöskin niitä kaikkia kollegoita, jotka, kollegoita, jotka ovat olleet mukana rakentamassa Euroopan unionin talousarviota ensi vuodelle. Euroopan parlamentti omien rajoitustensa puitteissa toimii kunnianhimoisesti, johdonmukaisesti ja tiukasti. Ja toivon, että neuvosto työskentelee samalla tavalla mahdollisuudet on olemassa, äh, mutta jokainen tietää, että rahoituskehysten äh, hyväksyminen äh, on välttämättömyys. Jos äänestetään budjettia vastaan, joka on kuitenkin samoilla linjoilla rahoituskehysten kanssa, ei toiminta ole johdonmukaista. Valitettavasti Euroopan jäsenmaiden joukosta löytyy maita, jotka järjestelmällisesti äänestävät budjettia vastaan. Meidän puolestamme me pyrimme löytämään kompromissiratkaisuja, olemaan joustavia. Ja nimenomaan joustavuuden vuoksi me hyväksyimme vuoden 2014-2020 alhaisemmat rahoitus puitteet, jotta olisimme voineet nimenomaan marginaalista maksaa jäämättä, maksamatta jäämiä maksuja. Nyt tavoitteena on toteuttaa myöskin 2020-strategian tavoitteita ja me pyrimme jatkossa esimerkiksi investointirahaston vaikutusten merkitystä keskeisille ohjelmille. Nimenomaan turvallisuus, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, työllisyys, kasvu, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita ja näiden asioiden <clears throat> puitteissa, mandaattimme puitteissa niin ikään keskustelut tullaan käymään. Kiitokset. Keskustelu päättyy tähän. Asiasta järjestetään äänestys huomenna. Ja ennen kuin annan paikkani rouva jättemäille, huomautan teille, että artikla 190.3 nojalla sosiaalidemokraattinen ryhmä on ilmoittanut, että he tulevat pyytämään keskusteluihin lykkäystä ja että keskustelut järjestettäisiin, kun korkean tason edustaja pystyy olemaan paikalla. esityslistalla